Dzień dobry, witam Państwa. Czy możemy... Hyvää huomenta. Tervetuloa. Voimmeko aloittaa? Otwieram dzisiejsze nasze posiedzenie. Minä avaan tämän aamuisen kokouksen. Kokous kestää iltapäivään asti. Mutta jatkamme siis esityslistalla. Seuraavaksi on herra Häytsemän lausuntovuorossa. Viisisataaviisitoista tarkistusta on jätetty. Se on aika paljon. Vastuuvaliokunta on IMKO. Agri ja Envi ovat artiklan 54 mukaan tässä työssä mukana. Ja artiklan 53 mukaan Inta voi antaa asiasta myös lausunnon. Annan nyt ensin esittelijälle puheenvuoron. Herra Häytömä, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, Chair. Indeed. Kiitoksia, puheenjohtaja. Maatalousvaliokunnan kanssa meillä on nyt yhteistä toimivaltuutta, mutta on harmi, että meillä on täysimittaisia valtuuksia tiettyjen liitteiden osalta, esimerkiksi lannoitteiden saastuttavat ainesosat – mutta kiitokset teille puheenjohtaja, että te taistelitte minun kanssani, jotta saisimme täydet valtuudet myöskin niiltä osin, mutta tämä taistelu hävittiin ikävä kyllä ja ympäristövaliokunta sitten vastaa täysin näistä kysymyksistä. Ja aika paljon tarkistuksia on tullut tähän lausuntoon, mutta on vain todettava, että osa niistä ei voida käsitellä varsinkaan niitä, jotka liittyvät näihin saastuttaviin aineosiin liittyvään liitteeseen. En nyt tiedä, mikä päätöksenne on, mutta me äänestämme vielä niistä tarkistuksista. Jos ne menevät läpi, ne menevät ympäristövaliokuntaan ja sisämarkkinavaliokuntaan, ja niitä, joita ei käsitellä, niistä ei sitten äänestetä. Ehkä te voisitte kertoa jotain, miten tässä nyt sitten toimitaan, puheenjohtaja. Mutta eilen oli varjoesittelyiden kokous tarkistuksista, joita vielä laaditaan ja joissa meillä on toimintavaltuudet. Meillä oli hyvää keskustelua ja ongelma on se, että tämä on hyvin tekninen kysymys. Eli on aika hankala tehdä kompromisseja näissä kysymyksissä, mutta yritimme saada jo aikaan yhdeksän kompromissitarkistusta ja vihreällä viikolla sitten laadimme vielä lisää kompromisseja. Eli tärkeimmät kompromissit ovat ne, jotka liittyvät näihin innovatiivisiin lannoitteisiin. Ja sitten kompromissi näistä ravinnetasoista lannoitevalmisteissa. Ja kolmas kompromissi liittyy siihen, miten voidaan hyödyntää potentiaalia kiertotaloudessa enemmän Eli käytämme enemmän ravinteita eläinten lannasta eikä mineraalilannoitteista. Ja EU:ssa meidän pitäisi olla vähemmän riippuvaisia tuonnista, mitä tulee mineraalilannoitteisiin. Määritelmissä on tiettyjä ongelmia ja myöskin tämä linkki nitraattidirektiiviin on ongelmallinen. Tämä on asia, josta pitää keskustella Lannoitte, asetuksessa käsitellään lainsäädäntöä, jossa pyritään virtaviimaistamaan tätä koko pakettia. Ja tässäkin on sitten ristiriita nitraattidirektiivin kanssa, ja se on hiukan kiistanalainen kysymys. No, tässä nyt suurin piirtein kaikki, mitä halusin sanoa, ja nyt sitten odottelen kollegoiden kommentteja. Kiitos. Bardzo dziękuję, panie pośle. Kiitos. Tietenkin me voimme tässä yhteydessä ottaa huomioon Envivaliokunnan lähtökohdan osa edustajista hän istuu myös Envi-valiokunnassa. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että tai täytyy ottaa huomioon, että usein parlamentissa käydään ennemmin Envi-valiokunnan puoleen kuin meidän valiokuntamme puoleen – ja tietysti tässä on tietty kilpailu ympäristön ja maatalouden välillä, kun puhutaan esimerkiksi normeista. Liittyen siis lannoitteisiin. Odotan tätä keskustelua. Herra Egio, halusitte puhua. Sorry, pani, pani poseł Aguilera. Pahoittelen. Rova Aguilera. Huomenta puheenjohtaja. Häitämä sanoi, että on tosiaan harmi, että meillä ei ole toimivaltuuksia liitteiden osalta. Viime kädessä maatalousvaliokunta näin tärkeän asetuksen osalta, joka siis liittyy näihin lannoitteisiin, niin sillä on aika vähän mahdollisuuksia toimia. On se sitten Envissä tai Imkossa ja Intassakin joiltain osin, mutta lähinnä ympäristö- ja sisämarkkinavaliokunnassa. Ja on harmi, kuten puheenjohtajakin sanoi, että tässä nyt taas painotetaan enemmän ympäristövaliokunnan lausuntoa, mutta me olemme tässä nyt kuitenkin mukana lausunnon kautta ja tuomme kantamme siinä esiin. Haluaisin kiittää edustaja Häytemaa ei pelkästään tästä lausunnosta, vaan myöskin siitä, että hän on pystynyt käymään vuoropuhelua. Eilen meillä oli ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous. Olemme työskennelleet myöskin henkilöstön kanssa ryhmässä ja meillä oli yksi visiitti Alankomaissa – ja tutustuimme siellä uuteen teknologiaan, jota kehitetään myöskin lannoitealalla. Oli mielenkiintoista nähdä, mitä tällä hetkellä näissä asioissa tehdään. Ja tämä on tulevaisuutta aivan varmasti. Olen vähän epäileväinen sen kannalta, että pystymmekö jo soveltamaan tätä kapasiteettia maataloudessa – olen hiukan epäileväisellä kannalla. Edistystä on kyllä tapahtunut merkittävällä tavalla, mutta teknologia ei vielä ole riittävän pitkälle, jotta pystyisimme hyödyntämään orgaanista lannoitetta niin, että se olisi ominaisuuksiltaan riittävä ja että se pystyisi kilpailemaan muun tyyppisten lannoitteiden kanssa, esimerkiksi synteettisten lannoitteiden kanssa. Eli haluaisin kiittää häntä täällä valiokunnassa hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvin tekninen kysymys, että hän menee paljon työtä meiltä. Tarvitsemme teknistä tukea ja haluaisin kiittää henkilökuntaa ja tiimiämme. Miron ja Magdalena ovat tehneet työtä, jotta pystymme hoitamaan nämä tekniset kysymykset, jotta pystymme sitten tekemään päätöksiä. Ja olen puheenjohtaja samaa mieltä siitä, että nämä tarkistukset, joita nyt on, niin meillä on kolme tarkistusta, joista on sovittu sihteeristön kanssa, jotta ne pystytään ottamaan käsiteltäväksi, koska ne nyt eivät kuulu tämän valiokunnan valtu- toimivaltuuksiin. Eli joka tapauksessa, vaikka ne menisivät täällä läpi, niin jokainen voi sitten päättää, vetääkö tarkistuksessa pois vai ei. Eli olen samaa mieltä siitä, että koska se ei kuulu tämän valiokunnan toimivaltuuksiin, niin ei voida ottaa niitä käsiltäväksi. Niitä oli 51, 53, 55 tarkistukset ja sosialistien tekemän tarkistukset ja omat tarkistukseni pyrkivät siihen, että voimme selventää tiettyjä käsitteitä. Ja meille on tärkeää nähdä, millaista agronomista kapasiteettia meillä on. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tämä kapasiteetti, mutta meidän täytyy myöskin pitää huolta ongelmista, jotka liittyy biostimulanttien kaksinkertaiseen käyttöön, esimerkiksi, esimerkiksi kasviterveyden alalla. Eli meitä vähän huolestuttaa tämä kaksinkertainen käyttö. Seuraavissa kokouksissa käsittelemme näitä kysymyksiä ja minun ryhmälleni, kuten Häytämä totesi, tämä on huolestuttavaa. minä nyt en halua avata nitraattidirektiiviä uudelleen, jotta voitaisiin laskea näiden orgaanisten lannoitteiden tasoa. Tässä on kaksi ongelmaa. Toinen on juridinen, eli en tiedä pystytäänkö tällä asetuksella muuttamaan tai avaamaan tätä nitraattidirektiiviä. Siihen liittyy juridisia ja teknisiä ongelmia. Ja sitten toinen asia, eli tässä vielä ei ole täytetty ehtoja, kun ajatellaan teknologian edistymistä, jotta nämä organiset lannoitteet, jotka varmasti ovat tulevaisuutta, niin että tällä hetkellä ne olisivat vielä riittäviä ominaisuuksiltaan. Meidän täytyy edetä tässä kysymyksessä. Meidän täytyy vahvistaa tätä kiertotaloudessa, mutta katsoisin, että tällä hetkellä emme vielä pysty toimimaan tämän ehdotuksen pohjalta. Mielestäni nitraattidirektiivejä nyt ei pidä lähteä avaamaan. Me jatkamme keskustelua monista asioista. Tämä lähtökohta on erinomainen, eli tiettyjä sopimuksia on jo tehty, kuten hän totesi, ja varmasti saamme aikaan muitakin kompromisseja. Tässä lausunnossa pyritään ottamaan huomioon nämä orgaaniset lannoitteet, Mutta kun ajatellaan nitraattidirektiiviä, niin meidän täytyy ottaa huomioon nämä kysymykset. Ja minä en sitä kyllä tue, mutta me jatkamme tätä työtä ja meillä on paljon vielä tekemistä. Ja meidän täytyy sitten taistella tästä ympäristövaliokunnassa tai sisämarkkinavaliokunnassa. Ja uskon, että voimme tässä asiassa edetä. Kiitos. Herra e, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan puhua ennen varjoesittelijöitä. Minulla olisi yleinen pyyntö, koska esittelijä Häytömä viittasi tähän ydinongelmaan – me olemme sopineet, että me jaamme toimivaltuudet eri valokuntien kesken, mutta minulla on sellainen käsitys, että ympäristövaliokunta tekee päätöksiä ilman, että se miettii, mitä seurauksia sillä on. Tässä on vielä kaksi muuta valiokuntaa, jotka sitten joutuvat kärsivään näistä päätöksistä. Ja jos me päätämme, että lannoitteista tulee kalliimpia, koska jos saatavuus on huonompi, niin hinnat nousevat. Esimerkiksi fosforilannoite, jos ollaan riippuvaisia vain yhdestä toimitsijasta, niin tällä on vaikutuksia sisämarkkinoille. Ja jos meillä on liian korkeat rajat, mitä tuontiin Afrikasta tulee, niin minkälaista kehityspolitiikkaa tämä on? Tässä pitäisi nyt pyytää kolmea valiokuntien puheenjohtajaa kokoontumaan ja sanomaan, että meillä on ongelma. Koska tässä on eri valiokunnan täysin erilaiset kannat. No, minä olen ympäristövaliokunnassa, minä sitten puolan silloin ympäristökysymyksiä, mutta tämä on nyt kuitenkin pääongelmani tämän asian suhteen, joten eikö tätä asiaa voisi nostaa vielä esille. Raja-arvojen kehitys, siinähän, siitähän on kysymys ympäristövaliokunnassa. Sitä täytyy käsitellä myös kauppapoliittisesta näkökulmasta ja toki myös maatalouden näkökulmasta. Sen täytyy olla siedettävällä tasolla. Ei tässä nyt voi pakottaa jotakin päätöksiä. Yksi esimerkki, joka tuli loppusuoralla, ja tässä järjestötkään eivät olleet ottaneet huomioon tätä. Meillähän on myös ongelma kalkin suhteen. Meillä on kalkkivarastoja Euroopassa. Jumala ne meille on suonut. Se nyt vaan on, niin ei sillä mitään voi. Mutta me voisimme kyllä sulkea nämä ja sitten maanviljelijä ei voi hakea kalkkiansa enää 20 kilometrin päästä, vaan sitten seuraavaksi Venäjältä. Mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Janhan tässä tämän tilanteen aivan oikein kuvaili. Me maatalousvaliokuntana tässä sysätään syrjään huolinemme Pyytäisin, että kolme valiokunnan puheenjohtajaa vielä kokeentuisivat ja sanoisivat, että katsotaan nyt olemmeko ottaneet kaikki asiat huomioon. Tämä ei ole ainoastaan tekninen kysymys. Tässä on kysymys paljon enemmästä. Ja tässä nyt valiokunnat todellakin kulkevat aivan eri suuntiin. Ja mitä sitten täysistunto äänestykseen tulee? No siellä äänestys nyt menee miten menee päivästä riippuen. Minä puhun tässä nyt suoraan puheenjohtajalle. Ehkä hän voisi pyytää muita puheenjohtajia kokoontumaan ja ehdottamaan, että puhutaan tästä ongelmasta. Niin, että lopuksi kukaan ei voi sanoa, että minä en tiennyt tästä. Eli tällä hetkellä hetkellä maataloudelle asia kallistuu ja sitten kauppapoliittisesti tilanne hankaloituu. Sitten vielä yksi huomio. Se liittyy orgaanisiin lannoitteisiin. Mielestäni tämä on hyvä diili, suoraan sanottuna. Maan... Mm, tässä saattaa syntyä ongelmia, kun teemme yhä tiukempaa lainsäädäntöä – olisi hyvä, jos me voisimme sanoa, että meillä ei tässä ei ole ainoastaan yhtä mahdollisuutta, vaan voimme suositella jotain toista teknistä ratkaisua liittyen organisiin lannoitteihin liittyen. Niistä voidaan tehdä mineraalilannoitteita, jos tekniikka on olemassa ja jos rahoitus on kohdillaan, niin tämä saattaisi olla hyvä ehdotus maanviljelijöille. Ei tässä nyt sitten vain heiluteltaisi keppiä. Kiitos. Kiitos. Tästä herra Movic. E, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen vahvasti aikaisempien puhujien linjoilla – me tiedämme kaikki, että tämä lainsäädännön osa on hyvin vaativaa sekä teknisesti, geopoliittisesti että myöskin ideologisesti. Tämä on uskokseni hyvin selvää monissa asioissa. Ja tämän vuoksi myöskin ähm, tekstin laatimisessa niin monia teknisiä kokouksia jouduttiin järjestämään. Siellä asiantuntijat esittelivät mielipiteitään ja nyt jos tarkastelemme johtopäätöksiä siitä, huomaamme, että komission alkuperäinen aloite tietyissä asioissa, erityisesti mitä tulee saastuttaviin aineisiin, kuten kadmiumiin ja fosforiin, oli liian kunnianhimoinen. Komissio oli liian kunnianhimoinen. neljä tai viisi kertaa tiukempi tietyissä aloitteen kohdissa kuin missään muualla maailmassa. Tätä on melkein mahdoton toteuttaa tai ainakin äärimmäisen kallista toteuttaa. Myöskin terveydenalan asiantuntijat olivat samaa mieltä. Heidän mielestään ei ollut kadmiumtasoja tarpeen pudottaa näin alas. Tämä ei ole meidän toimivaltamme alaa valiokunnassa, mutta silti hyvin vahvasti meidän intressiemme mukaista. Envin mietinnön edustaja Rabini tiettyjä näitä asioita esitteli. Uskoakseni tulee olemaan hyvin vaikea rakentavasti tätä mietintöä ajaa eteenpäin, jos linja on, on ollut tällainen. Mitä tulee nyt ähm, Janin valmistelemaan mietintöön, haluaisin tässä yhteydessä kiittää vielä äh, Alankomaiden opintomatkasta. Uskoakseni on aivan perusteltua lähteä näille linjoille. Antaa eläinten lannalle erityisstatus tässä kontekstissa, joka koskee orgaanisia lannoitteita. Tässä yhteydessä meidän pitäisi mielestäni tukea kehitystä oikeaan suuntaan, sillä jos missään asiassa kiertotalouteen maanviljelyssektori voi osallistua se on juuri tämä mielestäni. Me voisimme organisia lannoitteita tällä tavoin käyttää. Luonnollisesti emme voi tässä lyödä lukkoon prosentteja, mutta tarkistukset tuovat esiin, että tämä on hyvin laaja kenttä. Tuen tätä lähestymistapaa uskoakseni on aivan perusteltua pyrkiä siihen, että löydämme teknisesti toteuttamiskelpoisen ratkaisun. Mitä sitten tulee maanviljelyksen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Eilen edustaja Jaar sanoi, että poliittisella kentällä tietyille henkilöille tuntuu olevan lähestulkoon mahdotonta hyväksyä, että lannoitetta lainkaan käytetään. He eivät ymmärrä ollenkaan, minkälaisia kielteisiä vaikutuksia niiden poistolla olisi. Siksi meidän on uskoakseni hyvin tärkeää pohtia suuren yleisön asennetta maatalouteen niin, että me pohdimme kiertotalouden kantalaisia ratkaisuja. Huomaan myöskin, että nitraattidirektiivi tulee olemaan hyvin ongelmallinen kysymys tässä. Se saatetaan avata. Meidän pitää keskustella tässä asiasta. Tässä edu- esittelijä hoitama viittasi kahteen tarkistukseen. Ne pitäisi laatia ensi viikolla jo tämä otsikko itsessään – se, joudutaanko nyt uudelleen palaamaan nitraattidirektiiviin ja sitten näiden orgaanisten lannoitteiden ravinnepitoisuus. Monet meistä olemme käsitelleet tätä hyvin paljon ja meidän täytyy tässä tehdä ponnistuksia, että löytäisimme oikeanlaisen jakolinjan ravinteiden, lannoitteiden ja muiden näiden aineiden vaikutusten välillä niin, että maaperä ei köyhdy. Ja että löydämme hyvän ratkaisun, kun ajattelemme ihmisten maanviljelyssuunnitelmia. Meillä on yli 500 tarkistusta, Envillä yli 800 uskokseni. Envin pitäisi löytää sellainen ratkaisu, joka on helpompi hyväksyä, joka on helpompi toteuttaa ja joka aiheuttaa suunnatonta taakkaa maanviljelykselle. Kiitoksia. Andrew. Andrew. Thank you, Chairman. I listened to Peter Jaar there. Niin kuuntelin Jaaria. Niin Peter, minä puhun sinusta nyt. Odottelen nyt niin kauan, että Peter on istunut paikalleen. Niin, kuuntelin Jaarin puheenvuoroa, olin täysin hämmästynyt ja epäuskoinen. Hän sanoi, että on mahdollista, että ainoastaan nämä kalsium jäänteet voidaan katsoa sellaisiksi, että niitä ei voida hyväksyä maanviljelyskäyttöön ja että meidän pitäisi tuoda näitä Venäjältä. Toivottavasti valiokunta tietää, että kun me sovellamme tätä kalkkikiveä, niin tämä maa on jo hyvin kuivaa. Ja sitten kuljetuskustannukset Venäjältä ovat aivan käsittämättömät. Kukaan ei ole minua lobannut maataloussektorilla tästä. Enkä nyt sano, että Peter olisi väärässä. Hän on nyt saanut tässä selville jotain ja meidän täytyy käsitellä näitä asioita. Eli kaikki ne täällä, jotka ovat myöskin ympäristövaliokunnassa tai sisämarkkinavaliokunnassa, niin toivottavasti tämä viesti saadaan välitettyä selkeästi eteenpäin. Martin Häusling käsittelee myöskin näitä asioita, koska organiset viljelijät käyttävät kalkkikiveä, ei, heillä ei ole sitä mitä vastaan, ja tämä hankaloittaa myöskin heidän elämäänsä. Eli meidän pitäisi olla yhtenäisiä, ja meidän täytyy edetä asiassa, koska muuten mennään sitten niihin pikkupräntiin, ja sitten meillä on ongelmia. Kiitos. Nahu pan Oui, merci, monsieur le président. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Äh, vaikuttaa olevan aivan selvää puheenvuorojen perusteella, että tämä on hyvin monimutkainen asia, ei vain teknisesti, mutta myöskin siksi, että tässä on poliittinen ulottuvuus, eikä ole mikään äh, sattuma, että meillä on monta valiokuntaa mukana. Envi on tässä keskellä, maanviljelys, agri on mukana. Ja minä pahoittelen sitä, että meillä ei ole laajempaa sovellusalaa. Tämän lisäksi myöskin Inta on mukana kansainvälisen kaupan kautta. Ja uskon, että tämä tekee koko kysymyksen erityisluontoiseksi. Haluaisin esittelijä Huittemaan kiittää näistä ehdotuksista, joita hän on tehnyt ja hänen työstään. Kuten Madame Kines, olen, sama, olen hiukan epäräivä tiettyjen näiden kohdalla, mutta odotan nyt täsmällisiä kompromisseja ennen kuin menen pidemmälle omien tarkistusten kanssa. Erityisesti haluaisin sanoa, että meidän pitää olla hyvin varovainen nitraatidirektiivin suhteen. Tässä asiassa uskokseni meidän pitää olla hyvin selväsanaisia ja haluaisin sanoa, että lannoitteiden alalla iloitsen siitä, mitä on ehdotettu. Meidän pitää olla kuitenkin varovaisia, kun me eläinten lantaa muokkaamme lannoitteeksi. Tämä liittyy nyt kiertotalouteen. Meidän pitää varoa sitä, että tällainen paikan päällä käytettävä lannoite ei sekoitu sellaisen, että tuodaan hyvin kaukaa tuotantoalueelle niin, että kiertotalouden hyödyt eivät nyt häviä siinä, että itse asiassa lannoitteen tuottopaikan niin ja käyttöpaikan välillä on niin suuri etäisyys. Mutta meillä on mm, täsmennyksiä moniin kysymyksiin, jotka liittyvät äh, kustannusleikkauksiin, jotka liittyvät äh, äh, viljelmien taloudellisen mallin ja niin edespäin, joita haluaisimme esittää. Pani poseł Delaye. Merci, euh, président. D'abord, je voudrais... Kiitoksia, Haluaisin kiittää häytymään hänen tekemästään työstä. Tämä on minulle tärkeä kysymys, koska itsekin olen maanviljelijä, olen käyttänyt näitä lammoitteita sekä kemiallisia että orgaanisia. Ja olisi hyvä, jos me käsittelemme näitä asioita, niin kun on valiokunnassa, niin siellä on yksi kanta ja toisessa valiokunnassa on toinen kanta. No, Monet valiokunnat käsittelevät näitä kysymyksiä. Ja sitten meidän täytyy saada muissa valiokunnissa kollegat vakuuttuneiksi näissä asioissa. Ja kuulin sen, mitä Andrew sanoi, mutta hy- parempi on hyvän vihollinen, eikä ole tässä mitään ihanteellisia ratkaisuja. jos nyt ajatellaan kiertotaloutta, niin meidän täytyy toimia niin, että eläinten tuottama lanta, jota käytetään, niin sitä voitaisiin hyödyntää maataloudessa. Ja parasta olisi, että sitä käytettäisiin mahdollisimman paikallisesti, mutta en nyt tiedä, miten asetustekstissä voitaisiin velvoittaa johonkin tällaiseen. Eli jossain vaiheessa meidän pitää olla kohtuullisia ja johdonmukaisia. Ja me täällä nyt puolustamme maataloutta – kussakin jäsenvaltiossa ja yleisesti Euroopassa, niin meidän täytyy puhua kollegoille esimerkiksi ympäristövaliokunnassa ja sisämarkkinavaliokunnassa, jotta voimme ottaa maatalouden edut esiin, koska me olemme tässä asiassa yhtenäisiä. Kiitos. Proszę Państwa, często się spotykamy z zarzutem, że my jesteśmy bezpośrednio zainteresowani. Useinhan meitä syytetään siitä, että olisimme puolueellisia, että olemme lähellä maanviljelijöitä, puolustamme heidän intressejään. Ja jotkuthan toimivat myös maatalouden piirissä. Ja siksihän näitä syytöksiä myös esitetään. Ja meidän täytyy yrittää tehdä hyvää työtä. Rova McIntyre. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen edellisen puhujan kanssa samaa mieltä. On hyvin paljon maanviljelijöitä tässä valiokunnassa ja on erittäin tärkeää, että maatalouden ääntä kuunnellaan ja on meidän tehtävämme puolustaa maanviljelijöitä Euroopassa, jotka tarvitsevat lannoitteita ja myös muita tuotteita. Ja kun olemme huolissamme elintarviketurvallisuudesta ja tuotannon kasvusta, niin lannoitteiden rooli tässä täytyy ottaa huomioon. Ja niin kuin muutkin puhujat tänä aamuna, niin olen erittäin huolessani siitä, että tämän valiokunnan toimivaltuuksia on rajoitettu. Ja kysymyksiä kuten kadmium esimerkiksi, joka on erittäin ristiriitainen kysymys, No niin tässä on komissiossa menty liian pitkälle ja nämä ovat kysymyksiä, joissa haluaisin toimivaltuudet tälle valiokunnalle. Mutta haluaisin kiittää kuitenkin Jan haittamaa tehdystä työstä ja siitä, että hän puolustaa maatalouden intressejä. Olen tehnyt muutaman tarkistuksen, en halua tässä nyt toistaa, mitä muut ovat sanoneet. Olen ollut suurimmaksi osaksi samaa mieltä, mutta lainsäädännössä – eurooppalaisessa lainsäädännössä on tärkeää, että me tarkastelemme hallinnollista taakkaa, jota maanviljelijät tai tuottajat, muun muassa lannoitteiden tuottajat joutuvat kohtaamaan. Ja meidän täytyy olla järki kädessä, kun teemme ehdotuksia. Pienenä esimerkkinä tarkistukseni liitteeseen 4, kohdassa 2.2. Komissio ehdottaa sitä jokaisten alueen identifiointia. Ja tässä sanotaan, että kuvio ja kirjallinen selvitys. Miksi? koska tämä saattaa olla kaupallisesti aika arkaluontoinen kysymys. Ja sitä ei tarvita, että voitaisiin taata jonkun tuotteen turvallisuus. Joten meidän täytyy olla tietoisia siitä, minkälaista lainsäädäntöä me hyväksymme ja miten se tulee vaikuttamaan ennen kaikkea kun puhutaan hallinnollisesta taakasta. Ja tämä vaikuttaa toki myös kilpailukykyyn, koska vaadimme tietoa jota mikään yritys ei ehkä halua paljastaa. Me tässä keskustelussa puolamme maanviljelijöitä ja itsekin olen sellainen. Ja meidän pitää pitää mielessä parempi sääntely. Me puhumme siitä paljon täällä parlamentissa ja mielestäni meidän täytyy taata, että kaikki mitä me hyväksymme pitää kiinni juuri näistä vaatimuksista ja tarkastelee ehdotetun lainsäädännön vaikutuksia ennen kaikkea PK-yrityksiin. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä todellakin eh, tilanne on sellainen, että ei tämä ole kovinkaan helppo kysymys, että me vaikuttaa erittäin moniin asioihin. Loppujen lopuksi maanviljelyksen kannalta tavoitteenahan on se, että eh, maanviljelyksessä rajoitetaan lannoitteita, mutta sellaisella tavalla, että voidaan taata tehokas tuotanto, joka kunnioittaa sekä eläinten että ihmisten terveyttä, että ympäristöä, kuten Erik Andrio, minä olen kiinnostunut mahdollisesta nitraadidirektiivin muutoksesta, mutta nyt haluaisin kiinnittää huomion biostimulanttien rooliin. Tässä yhteydessä me olemme ehdottaneet tarkistuksia 80 ja 188. Tarkoituksena on helpottaa kasvien ravinneaineiden saantua ja suojella niitä aggressioilta. Kaikki mikrobit, jotka ovat luonnollista alkuperää, jotka stimuloivat kasveja. Niitä voidaan pitää biostimulantteina. Nämä biostimulantit auttaisivat meitä siirtymään kestävään tasapainoiseen viljelykseen. Useinhan näillä voitaisiin korvata sellaisia lannoitteita, joita tuodaan kaukaa, jotka ovat kalliita maanviljelijöille. Kiitoksia. Tak. Czekamy teraz na pana posła Hauslinga, na jego wypowiedź. No. Nyt odotamme herra Häuslingia. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, fürs Wort. Ich wollte nochmal auf Herrn... Kiitoksia. Meidän ei pidä nyt puskahtaa itkuun siksi, että meillä on jaettu toimivaltuus tässä kysymyksessä. Ehkä muutkin valiokunnat olisivat enemmän, enemmän toimivaltuuksia. Esimerkiksi ympäristövaliokunnassa käsitellään kadmium-kysymystä ja se on ihan ymmärrettävää. Ja jos nyt katsotaan, kuinka paljon tässä valiokunnassa sama jäseniä kuin ympäristövaliokunnassa, niin en, ei ole mikään ihme, että siellä pelätään, että siellä tehdään maatalouden vastaisia päätöksiä. Itse olen oma ryhmäni varjoesittelijä tässä asiassa ympäristövaliokunnassa ja ymmärrän tietysti tätä ja tuen sitä, että ympäristön näkökulmat pitää ottaa lannoite asioissa huomioon samoin kansanterveyskysymykset. Eli EUn strategia on se, että kadmiumia saada pois näistä käytöistä, niin lannoitteiden osalta ei voida sanoa, että se onkin ok. 60 prosenttia kadmiumista tulee juuri näistä lannoitteista, eikä voida sanoa, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Totta kai siinä on suuri ongelma, ja tätä määrää pitää vähentää. No, kyse on tiettyjen jäsenvaltioiden taloudellisista eduista se ei ole missään vähäisessä roolissa. Tiedän sen, mutta me edustamme maataloutta ja emme voi vastustaa sitä, että lannoitet, joita käytetään, niin niissä pitää olla mahdollisimman vähän haitallisia ainesosia. Ja jos komissio sanoo, että 20 grammaa riittää, niin uskon, että se on teknisesti mahdollista. Eli meidän ei pidä tätä vastustaa, koska Silloin meillä olisi uskottavuusongelma täysistunnossa, jos me olemme aina niiden puolella, jotka eivät pidä ympäristönäkökulmia niin tärkeinä. Eli kun keskustelemme tästä asiasta, niin se ei saa johtaa nyt nitraattidirektiivin muuttamiseen. Voimme kuvitella, miltä se sitten näyttäisi ulkopuolella – Usein kuvitellaan, että meille ympäristöasiat ovat vähemmän tärkeitä, mutta tässä asiassa meidän täytyy osoittaa, että ympäristökysymykset eivät ole toissijaisia, vaan ensisijaisia kysymyksiä. Ja sitten Peter Ian haluaisi, että muissa valiokunnissa otetaan huomioon tämä Pohjois-Afrikan kehitys, niin sekin on mahdollista, mutta ei siitä asiasta nyt voida keskustella tämän direktiivin yhteydessä. Eli meidän ei pidä nyt sitten keinotekoisesti asettaa valiokuntia vastakkain keskenään, vaan meidän täytyy katsoa, millaisia erilaisia näkemyksiä on ja sovittaa ne yhteen. Kiitos. Buddha. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva chestii. kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama yleinen huomio, jotka liittyvät tähän asiaan. Sillä se, mitä me tavoittelema on tasapaino maanviljelyyn ja teollisuuden tarpeiden välillä. Uskoakseni tämän tulee olla asia, jota maatalousvaliokunta käsittelee. Tämä on se valiokunta, jolla on yhteyksiä maanviljelijöihin. Toisaalta haluaisin kiinnittää huomioon tärkeään kysymykseen, joka liittyy liittyy siihen, mitä teollisuus voi tehdä. Esimerkiksi tässä puhuttiin kadmiumista. Me emme saisi unohtaa sitä tosiasiaa, että me tarvitsemme tietoa teollisuudelta. Ainut maa, joka voi kadmiumia tuottaa näitä rajoja kunnioittain, on Venäjä. me todellakin joudumme päättämään, minkä tyyppisen tasapainon me haluaisimme saavuttaa, sillä kyllä todellakin tietenkin haluamme, että maanviljelys on ympäristöystävällistä, mutta toisaalta me tarvitsemme näitä kemiallisia aineita. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää häytämään tästä lausunnosta. En nyt toista sitä, mitä kollegat ovat jo todenneet. Kadmiumista erityisesti. Mutta kaksi käytännön kysymystä. Viljelijät odottelevat, että kun he ostavat niin että se laatu on sama kuin tämänhetkisessä asetuksessa on määritelty. Mutta sitten kun ostetaan typpi, fosfori ja kalium lannoitteen esimerkiksi 15-15-15 prosenttia, niin silloin teidän täytyy olla varmoja, että nämä haitallisten aineiden osuus ei ole yli 2 prosenttia. Ja myöskin tämä ravinteiden kokonaismäärä. Komission ehdotuksessa, kun viljelijät ostavat tätä samaa lannoitetta, niin 6 prosenttia ravinnetaso, 6 prosentin ravinnetason mahdollista, ja sitten tämä 15, 15, 15, siitä saattakin tulla 13, 13, 13 prosenttia. Olen laatinut tarkistuksen tästä asiasta, eli tyyppi, fosfori ja kalium, niitä saisi olla 2 prosenttia korkeintaan. Sitten tässä on puhuttu myöskin näistä määristä 5 5 prosentin poikkeama painon osalta on liian korkea. Eli joku ostaa vaikka tonnin lannitetta ja saakin vain sitten 950 kiloa. Eli ehkä tätä voitaisiin supistaa 3 prosenttiin. Ja sitten viljelijöiden täytyy olla varmoja siitä, että heidän ostamansa lannoitteet sisältävät ravinteita, joita voidaan hyödyntää, koska he haluavat ruokkia kasvia eikä maaperää. Meidän täytyy varmistaa, että kyseessä on liukenevia aineita. Ja sitten fosforimäärät pitää merkitä etiketteihin. Ja täytyy myöskin todeta, onko se liukeneva vai ei, koska sehän on hyvin keskeinen seikka. Ja tästäkin olen laatinut tarkistuksen, jotta voimme ottaa näitä liukenemisen vähimmäistasoja lannoitteissa. Tässä liitteessä yksi. Toivottavasti esittelijä hyväksyy nämä tarkistukset ja meidän ei pidä haaskata tätä mahdollisuutta nyt säädellä kunnolla tätä asiaa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää myös Jana Haitemaa tästä lausunnasta mutta nämä raja-arvot, jotka on esitetty, eivät ole hyviä. Kempenissä on tehty tutkimus liittyen nitraatteihin ja on todettu, että 350 kiloon asti ei tapahdu liukanemista veteen. Algoissahan on suuria arvoja, eli tämä 180 kilon raja-arvo ei pidä paikkaansa. Eli nämä raja-arvot eivät ole hyväksyttäviä. Me haluamme, että ympäristö ei kuormitu, mutta jos sanotaan 60 prosenttia nitraatista tulee kadmiumista, niin professori sanoi minulle, että yli 80 prosenttia kuparista tulee muualta kuin luonnollisista tahoista. Ja jos me tulemme riippuvaisia Venäjästä, mitä lanoitteisiin tulee, meidän täytyy keskustella siitä, että voimmeko nyt hyväksyä sen, että joudumme Venäjän määräysvallan alla. Sitten happosade, se on hoidettu, mutta tässä täytyisi ottaa myös rikki huomioon. Kun tutkittiin maata, niin todettiin, että siellä on liian vähän rikkiä ja sitten täytyy lannoitteen kautta korvata tämä epätasapaino niin, että saamme hyviä arvoja. Ja tässä nähdään, että lannoittaminen on tarpeen tarpeellista, jotta voimme vakauttaa tilanteen. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja silläkin vaaralla, että toistan itseäni tai toistan sitä, mitä kollegat ovat sanoneet ennen minua, ja erityisesti ne kollegat, kuten Jean-Paul Dino ja Henri Andrieu ja muut. Puhun nyt kuitenkin mahdollisesta nitraattidirektiivin avaamisesta uudelleen, joihin erot ovat viitanneet. Tässä aiheessa todellakin haluan täysin Clara Ilera kollegamme tukea siinä, että tätä direktiiviä ei pitäisi avata. Tämä ei ole kaikkein perustelluin ähm, ratkaisu. Tästä kysymyksestä hyötyä nitraatidirektiivin avaamiseksi, todellisen Pandoran lippaan avaamiseksi, sillä toivon, että nyt näin ei käy, mutta tulevaisuudessa eh, todennäköisesti näin joudumme tekemään tämän tärkeän direktiivin itsensä vuoksi joudumme sen avaamaan, enkä, emmekä jonkin muun lainsäädännön osan vuoksi. Eh, minä olen Imkossa varjoistelijana tässä asiassa ja siksi halusin tämän asian mainita. Kiitoksia. Ja, eh, Niin, Kiitoksia vielä puheenjohtaja. Euroop, en ole mikään geologi, mutta Euroopassa meillä on kahden tyyppistä kalkkia. Tässä ei ole kyse mistään pienistä pitoisuuksista, vaan erilaisista sekoituksista. Ja jollain alueella tästä on päästy eroon esimerkiksi Puolassa Itä-Saksassa omalla alueellani. Niin Tämä kalkkialue 50 kilometrin päässä, eli siihen liittyy paljon kuljetuskustannuksia. Mutta meidän täytyy keskustella näistä asioista vielä, ja tämä raja-arvo on kolminkertainen, ja voitaisiin sanoa, että tästä pitää vielä keskustella. Ja sitten toivisin, että nämä kolme valiokuntaa voisivat kokoontua ja katsoa näitä erilaisia kantoja, ei niin, että yksi haluaisi kumota toisen kannan, mutta en halua, että jälkeenpäin sitten sanotaan, että en tiennyt tästä. On hyvä, että on vastuualueet ja että niitä rajataan, mutta joskus ne johtavat siihen, että kaikki pitävät kiinni kannoistaan. Ja tällä viikolla meillä oli ympäristövaliokunnassa Gardinin kanssa keskustelua. Ja minusta tuntui keskustelussa, että ympäristövaliokunnassa ei kunnolla ymmärretä näitä ulkoisia vaikutuksia. Ja tästä pitäisi keskustella kollegoiden kesken. Ja puheenjohtaja voi hoitaa tätä asiaa, jotta keskustelemme näistä vaikutuksista kunnolla. Täällä olemme yksimielisiä, mutta meidän täytyy muistaa suhteellisuus. Ja, ja joskus vihreässä politiikassa esimerkiksi minä teen minä siivoan kaiken ja sitten nämä saasteet tyrkätään muualle. Meillä on hyvin paljon omia toimintatapoja maailmassa on sitten muita, eli meidän täytyy nyt rauhassa vielä keskustella näistä asioista, jotta kaikki kolme valiokuntaa ymmärtävät, mitä vaikutuksia näillä päätöksillä on. Ja olisi hyvä, että nämä asiat otetaan esille, jotta eri valiokunnissa ei olisi erilaisia strategioita ja erilaisia lähestymistapoja. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Kiitos. 1990 oli ensimmäinen äh, maanviljelijäjärjestöjen kokous. Siellä puhuttiin nitraattidirektiivistä, siellä puhuttiin lannoitteista. Nyt on vuosi 2017 ja sanotaan, että Brysselissä tarkastellaan normeja. Kuten sanoin, siis nyt ollaan vuodessa 2017. Kiitän tässä Jan Häyttämään tästä lausunnossa. Ja missä, mistä nyt on kysymys? Täällä puhutaan Agri- ja Envi-valiokuntien erosta. Envi-valiokunnassa olen täysjäsen ja me olemme puhuneet sieltä kiertotaloudesta ja siitä, että maataloudella on tärkeä rooli. Tässä puhutaan muun muassa ravinnekierrosta tässä puhutaan maasta, vedestä, ilmasta, sitä pitää käsitellä ja sitten tarvitaan muita välineitä. Mitä kiertotalouteen tulee, niin yksi tärkeimmistä kysymyksistä äm, kier, äh, kierrättäminen. Miksi meillä nyt sitten ei ole fosfaattia? Kiinalaiset investoivat Eurooppaan. Ja sitten meidän täytyy kyllä tulla toimeen keskenään, koska tämä on erittäin tärkeää maataloudelle, maanviljelijöille. Ja kyllä maanviljelijöillä täytyy olla päättämisoikeus tässä yhteydessä. Mutta nyt sitten monikansalliset yritykset päättävät se, mistä me puhuimme Envissä. Ja, ja Peter Jaaria kuunnellaan myös siellä, kun puhutaan määrärahoista. Esimerkiksi esirmäärärahoja on saatavilla. Niitä täytyisi pystyä käyttämään. Hogan on myös ottanut tämän Envi-valiokunnassa esille. No, me käsittelemme tässä sen lobbareita ennen kaikkea ja tässä ei puhuta ainoastaan Venäjästä, tämä liittyy myös omiin kollegoihimme Euroopassa, Italiasta ja Puolasta tulevat kollegat. Tämä täytyy sanoa selvästi ja ymmärrän sen koska kyllä tarvitaan myös epäorgaanisia lannoitteita, koska tässä ei haluta ainoastaan orgaanisia lannoitteita, tarvitsemme myös muita. Kaikki maanviljelijät tämän tietävät. Meidän täytyy käsitellä myös tätä kysymystä. Ja sitten otetaan esille tämä vesikysymys, ja tässä olisi haitallista ympäristölle mutta meillä on järjestelmiä, jossa, jossa tätä vettä voidaan käydä uudestaan. E, ja mitä lukuihin Euroopassa tulee, me olemme liian tiukkoja. Meidän täytyy tarkastella käytännössä tätä asiaa, se miten mineraaleja voidaan käyttää hyväksi. Ja tässä ne on nostettu esille. Sitten nitraattidirektiivi. Meidän täytyy, katson täällä kollegojani, ja teidän täytyisi keskustella myös Hollannin ympäristöministerin kanssa. Eli pitäisi olla riittävästi mineraaleja maassa, että maa on tervetä. Ja sitten maanviljelijät tarkastelevat myös tätä. Ja tässä vastustamme nitraattidirektiiviä. En nyt ota tässä esille ongelmaa äh, Hollannissa. Tämä on ongelma, koska lainsäädäntö ei salli näitä kysymyksiä. No, ette tekään tietenkään voi tietää kaikkea, mutta pitäisi kuunnella muita tässä yhteydessä. No, minulla olisi yksi kysymys, Jan Mä Olen tässä Jaarin kanssa samaa mieltä. Minä olen tehnyt tarkistuksia. Täh. Minä olen Envissä ja Agrissa tottunut siihen, että jätän tarkistuksia. No, täällä on vain yksi otettu mukaan, ja toki Envissäkin teen vielä tarkistuksia. kun puhuttiin kadmiumista, niin Gardini on tehnyt erittäin hyvän tarkistuksen. Mielestäni on hullua, että me emme voi toimia täällä samalla tavalla. Meidän täytyy sitten oikein toimia yhdessä. Jos Eurooppa haluaa tehdä ehdotuksia niin ei tässä pidä unohtaa maaseutua. Me näemme tämän Englannissa ja muualla, en tiedä mitä Ranskassa tapahtuu, mutta meidän täytyy nyt työstää tässä oikeita lukuja ja meidän täytyy ottaa maanviljelijät huomioon ja tässä täytyy myös ajatuksemme ottaa huomioon, koska sitten me olemme Eurooppana myös voimakkaita. Pani president Madines. Thank you, Chair, uh, and thanks to our... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijällemme. Ihan muutama huomio, jotka liittyvät jaettuun toimivaltaan. Meidän pitää olla mielestäni hyvin varovaisia siinä, että me kaikki eri valiokunnissamme olemme tietoisia siitä kollektiivisesta vaikutuksesta, joka työllämme on. Ja siksi ehdottaisin, että valiokuntien puheenjohtajat neuvottelisivat asioista niin, että voisimme koordinoida tätä lainsäädäntöä. Se on hyvin pitkälle vaikuttavalle. Sitten toinen huomio liittyy nitraatidirektiiviin. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että nitraatidirektiivin alkuperäinen vastustus tietyllä tavalla ehkäpä oli harhaan suunnattua. Tämähän tapahtui joka tapauksessa ja viljelijöiden oli pakko asiaan tottua ja elää sen kanssa. Ymmärrän miksi esittelijä on tarkistuksensa esittänyt, ja ne ovat perusteltuja. Kun muut sanovat, että nitraattidirektiiviä ei pitäisi avata, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi saada ehkä selvennystä. Me emme ole avaamassa sitä, jotta me suuresti sitä muuttaisimme. Tarkoitus on vain nitraattidirektiivin ongelma ratkaista, mitä tulee eläinten lantaan. Eli esittelijän suunta on mielestäni erittäin hyvä tässä asiassa. Ja sitten meidän pitäisi kuunnella viljelijöitä, koska hehän näitä lannoitteita käyttävät. He haluavat takeita siitä, että lannoitteet toimivat ja antavat hyvän sadon ja että tämä sato sitten päätyy elintarvikeketjuun turvallisena eri tarvikkeena Tietenkin kyseessä tässä on myöskin hinta. Tämä on tärkeää. Meillä on huolia Venäjän suhteen liiallisen energiariippuvuuden alalla ja aivan samoin meidän pitäisi olla huolissamme jos olisimme riippuvaisia Venäjän toimittavista lannoitteista, jos tämä olisi nykyisen päätöksemme lopputulos. Olen sitä mieltä, että tässä keskustelussa ei pidä kiirehtiä. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että kaikissa valiokunnissa ehdimme ymmärtämään todellakin, mistä on kyse. Meidän täytyy ottaa huomioon, että tämä on hyvin tärkeä viljelijöille. Täällä tulee olemaan suuria vaikutuksia heihin ja toivottavasti nämä vaikutukset ovat positiivisia eivätkä kielteisiä. Kiitoksia. Sí, aunque no tan... Niin, vaikka meillä kadmiumin osalta ei ole toimivaltuuksia, niin keskustelu liittyy siihen hyvin läheisesti. Ja haluaisin sanoa, mikä on minun kantani komission ehdotuksesta. Meidän täytyy nyt välittömästi hyväksyä komission ehdotus ja nämä rajat kadmiumin osalta. Me olemme samaa mieltä tavoitteista, eli kadmiumin käyttöä täytyy rajoittaa – ja nyt kun katsotaan tätä aikataulua ja rajoituksia, niin niitä pitää soveltaa välittömästi. Meillä on usein erilaisia kantoja, kun näitä on ympäristövaliokunta ja maatalousvaliokuntaa. Ja itse olen täällä täysin ja varajäsen ympäristövaliokunnassa. Ja siellä halutaan myöskin suojella ympäristöä ja joten tuen tätä rajoitusta. Tällä hetkellä Venäjältä tai Suomesta tai Marokosta tuodaan näitä. Ja jos me rajoitamme tätä tuontia, niin se on teknisesti voidaan sitten hyödyntää tätä Pohjois-Marokosta saatavaa raaka-ainetta. Myöskin komissio on tämän todennut, joten Tämä täytyy ottaa huomioon. Eli tämä, tätä ei sovelleta välittömästi. Eli se, mitä Gardin sanoi, niin se on ihan järkevää. Ja kaikilla on omat kantansa, mutta meidän ei pidä asettaa vastakkain niitä, jotka haluavat suojella ympäristöä ja meillä toisilla on sitten erilainen kanta. Meidän ei pidä käyttää tällaista kielenkäyttöä. Meillä kaikilla on tietoja näistä asioista ja päätöksistä, joita pitää tehdä, mutta en pidä tällaisista äärikannoista tässä tai muissakaan asioissa. Prosimy przedstawicieli komisji, pani... No niin, sitten seuraavaksi komission edustaja, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Tässä tärkeässä asiassa tämä on komissiolle erittäin tärkeä kysymys ja me toivomme, että se etenisi. Ja kuten monet teistä ovat jo maininneet, on valitettavasti sellainen tilanne, että tämä on hyvin monimutkainen asia sekä teknisesti, poliittisesti ja itse asiassa myöskin oikeudellisesti. Kyseessä on aihe, joka on tuote, kemian, lainsäädännön ja myöskin jätelainsäädännön risteämispisteessä ja nyt tänään me voimme antaa teille vasta hyvin alustavan analyysin tietyistä tarkistuksistanne se perustuu keskusteluihin, joita komission yksiköt ovat tehneet, ne, jotka ovat läheisemmin tekemisissä tämän asian kanssa. Tämän todettua niin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta puhua kanssanne. Hyvin paljon työtä on näihin tarkistuksiin uhrattu, se näkyy selvästi ja eräät tarkistukset esittelevät uusia termejä tai käsitteitä, esimerkiksi mineraalilannoitteet äh, epäorgaanisten ähm, lannoitteiden sijaan. Ja myöskin ehdotetaan, että luotaisiin käsite ähm, INEP-tuotteista. Ja uskoakseni kaikki tämän tyyppiset äh, ehdotukset, jotka pyrkivät heijastelemaan lantumarkkinoiden äh, todellista ilmaisua ovat jotakin, mihin komissio tulee suhtautumaan positiivisesti, kun parlamentti on ensin oman kantansa omaksunut. Me myöskin suhtaudumme myönteisesti sellaisiin tarkastuksiin, joiden tarkoituksena on ähm, ravintioaineiden takaisin saamisen vahvistaminen. Tämä on todellakin komission aloitteen ydintä, mutta tämä on jotakin, mikä pitää tehdä niin, että samalla varmistetaan, etteivät terveys- ja ympäristötavoitteet vaarannu. Jos sallitte, haluaisin korostaa kolmea huolta, jotka ovat tulleet mieleen, kun olen lukenut näitä ähm, luonnoksia tänään. Ensinnäkin äh, kasvistimulantit, ähm, biologisten kasvien stimulanttien suhteen määritelmä. Meidän pitää pyrkiä välttämään sitä, että me emme tässä yhteydessä mene liian pitkälle ja säätele sellaista, mikä pitäisi itse asiassa kasvinterveyden alalla säädellä. Eli tässä mukana ovat myöskin lannoitteet ja niin kutsuttu biottinen stressi. Se on jotakin, minkä lannoitte lainsäädännöstä komissio on sulkenut aivan tarkoituksella – ulos. Tarkoituksena ei ole se, että nämä tuotteet katoaisivat markkinoilta, mutta tämä liittyy siihen, että kasvin suojelusäätelyssä säädellään näitä aineita. Ja sitten simulanteihin liittyen monissa tarkistuksissa mikrobikasvistimulantteja pyritään tukemaan ja myöskin mikroorganismeja, joita ei ole lueteltu komission eh, komponentti ainesosa listassa numero seitsemän. Tietyllä tavalla mikrobikasvistimulanteista on hyvä olla olemassa lainsäädännössä lista. Ymmärrämme kuitenkin, että tarvetta listaa kasvattaa. Teemme teknisellä tasolla komissiossa kovasti töitä tämän eteen tällä hetkellä, mutta vastuullisuuden nimessä olemme itse asiassa sitä mieltä, että on tärkeää, että Tästä listasta päättää joko komissio tai kansalainsäätäjät. Ja me emme myöskään ole sitä mieltä, että vain viittaus aktiivisiin ainesosiin ää, torjunta-aineiden tai biosidien osalla olisi riittävä, ää, riittävän turvatason tae. Toisekseen on tehty tarkistuksia, jotka pyrkivät siihen, että eräät ähm, REACHin alaiset ähm, kemiallisten aineiden tur, turvallisuuteen liittyvät äh, säännöt, äh, arviot äh, poistettaisiin ja haluaisin vakuuttaa, että kemiallisten aineiden äh, REACHin alla olevat äh, mm, riskianalyysit liittyvät vain tiettyyn aineryhmään. Jos tämä poistettaisiin, riskejä olisi hyvin vaikea arvioida. Sitten vielä viimeinen huomio jälleen kerran liittyen siihen, kuinka voisimme tätä ravinteaineiden takaisinsaantia turvallisesti harjoittaa. Tämä koskee niin kutsuttuja mineraalilannoitteita, joihin erätteistä viittasivat. Tässä on orgaaniselle hiilelle rajoituksia mineraalilannoitteessa, myöskin fosforin osalta niitä on, ja rajoituksia tietylle nitrogenin muodolle. Me olemme huolissamme tästä asiasta, sillä me uskomme, että näin monet innovoivat tai uudet aineet, joita me itse asiassa juuri nyt tarkastelemme, jäisivät sivuun. Meidän oli tarkoitus ottaa ne mukaan lainsäädäntöön lähitulevaisuudessa. Ja me emme myöskään näe mitään selkeää syytä sille, että näin toimittaisiin, sillä mitä tulee viljelijöiden tiedottamiseen ähm, tehokkuudesta ja kasvien elinkelpoisuudesta. Tämä on jotakin, mitä merkintöjen kautta jo tehdään, jo, miten merkintä riittää viljelijät tässä asiassa. Tässä olivat muutamat huomiot, joita meillä on täl- tässä vaiheessa, ja kaikki muut vaikeat tekniset ja oikeudelliset ulottuvuudet, niitähän te juuri nyt analysoitte. Niiden suhteen olemme valmiina vastaamaan ja tarjoamaan teille kaikkea mahdollista tietoa, joka saattaa tässä valiokunnassa kompromissin saavuttamista helpottaa. Kiitoksia. Kiitoksia. <coughs> Yes, thank you, Chair. Thank you, Commission. Uh, thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissio, kiitos kollegat kaikista näistä kommentteista. Ensinnäkin on sanottu hyvin paljon nitraattidirektiivistä ja haluaisin selvittää, mikä tarkistukseni tarkoitus oli. En halua avata nitraattidirektiiviä. Tässä on taustalla jotain, jonka haluaisin jakaa kanssanne, ja ehkä me voimme sitten löytää ratkaisun tämän ongelman ratkaisemiseksi. Mistä on kysymys? Joillakin alueilla Euroopan unionissa on sama ongelma. Ympäristölainsäädännön vuoksi maanviljelijät eivät, eivät voi käyttää eläinperäistä lantaa Eli heidän täytyy, täytyy käyttää mineraalilannoitteita, jotta he saavat riittävästi ravinteita. No, mitä tapahtuu eläinperäiselle lannalle? He eivät voi käyttää sitä, vievät sitä tai joskus sitä prosessoidaan ja sitä käytetään sementissä, teillä tai muilla aloilla. Eli tässä on nyt aika outo tilanne. Ravinteita lannassa ei käytetä. Ja haluan ratkaista tämän niin, että me voidaan käyttää lannan ravinteet paremmalla tavalla niin, että olemme vähemmän riippuvaisia mineraalilannoitteista. Ja ainoa ratkaisu oli, että määritelmä karjalanta muutetaan. Ja Tämä nyt valitettavasti on nitraattidirektiivissä tämä määritelmä. En tässä halua avata nitraattidirektiiviä. Ei. Tarkoituksena on, että Karjalannan määritelmä muutetaan. Se on ollut siellä jo 30 vuoden ajan. Jos emme muuta tätä määritelmää, niin silloin me emme voi käyttää Karjalannan ravinteita ja saada aikaiseksi c merkitty lannoite, jota voidaan käyttää käyttää mineraalilannoitteen sinas, sijasta. Jos emme näin tee, niin tulevaisuudessa yhä enemmän karjalannan ravinteita häviää. Joten haluaisin puhua S- ja D-kollegoiden kanssa, Andrew Tarabella ja Gathia, miten me voimme löytää ratkaisun niin, että me voimme käyttää kiertotalouden talouden tuomia mahdollisuuksia, koska tästä puuttuu vielä jotain. No sitten vielä muutama muu asia. Teknologiassa ei olla vielä tarpeeksi pidellä, että voidaan käyttää lannoitteiden ravinteita te, lannoitteiden tekemiseen. Meidän täytyisi e, estää tästä tulemasta muna- ja kanakysymys. Minä haluan, että meillä on kriteerejä, joista kaikki ovat samaa mieltä niin, että ihmiset voivat investoida päästäkseen tähän kriteerin että investoijat tietävät, mitä tekee. Nyt ei ole mitään ohjeita, ei ole mitään kriteereitä. Ihmiset haluavat investoida, mutta he eivät tiedä, kuinka pitkälle heidän täytyy mennä. Ja tätä kautta ei investoida rahaa, ei käytetä tämän potentiaalin käytettäväksi. Joten tässä täytyisi olla olemassa kriteereitä, ehkä ei nyt, mutta tulevaisuudessa, kun teknologia on niin pitkällä, niin sitä voitaisiin käyttää. No sitten nämä lainsäädännölliset kysymykset. Voimmeko muuttaa karjalannan määritelmän nitraattidirektiivi tämän lannoiteasetuksen asetuksen kautta. Uskon, että näin voidaan tehdä, koska myös komission ehdotuksessa komissio tekee juuri näin. Se muuttaa biostimulantin käsitteen, kun puhutaan kasvinsuojeludirektiivistä. Muutetaan myös määritelmä eläinsivutuotteiden lainsäädännössä. Toki ymmärrän, että tähän liittyy pelko, jos jotain nitraattidirektiivissä muutetaan, mutta uskon, että tämä on ainoa ratkaisu. Mutta ehkä me keksimme jonkun muun ratkaisun niin, että kiertotaloudesta sana suurin hyöty. Dela ei infantosti ole paikalla. Hän sanoi, että se on pakollista. Ei, tämä ei ole pakollista. Haluan tässä vain mahdollista sen, että ravinteet eläinperäisestä lannasta voitaisiin käyttää uudestaan ja tätä kautta sitten voitaisiin valmistaa c merkittyjä lannoitteita. Tämä on minun tarkoitukseni ja haluaisin kollegat keskustella vielä teidän kanssa, miten me voimme löytää ratkaisun niin, että saamme tämän asiakirjan saatettua päätökseen. Kiitos. Dziękujemy panu posłowi. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta. Me olemme nähneet, miten monimuotoinen tämä kysymys on. Ja meidän täytyy nyt yrittää keskustella myös muiden valiokuntien kanssa. Ehkä sitten seuraavassa valiokuntakokouksessa. Ja seuraavaksi sitten koordinaattoreiden kokous. Me tapaamme siis kohta.